Mm-hmm. Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení, je mi velko... Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, on suuri kunnia saada avata tämä työryhmämme kokous tänään. Me keskustelemme oikeuden Euroopasta ja siitä, miten voidaan vahvistaa demokraattista vastuuta ja juridista varmuutta Euroopassa kansallisesti ja paikallisesti. Näin alkuun haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Toivotan tervetulleeksi äh, rinnakkaispuheenjohtaja Mendes de Vigon, esittelijän Rafsanin ja minä olen Alena Gaiduskova, Tsekin tasavallan senaatista. Jos sopii, niin otan lyhyesti esille se, millä tavalla jatkamme eteenpäin. Keskustelussa pätevät samat säännöt kuin täysistunnossa, mikä merkitsee sitä, että ensi kuulemme kahdelta kansallisen parlamentin jäseneltä ja sen jälkeen Euroopan parlamentin jäseneltä. Siinä järjestyksessä, kun olette puheenvuoroja pyytäneet tuon oranssipaperin avulla. Sihteeristä vastaa puheenjohtajaluettelosta. Pyytäisin teitä puhumaan lyhyesti ja aivan kuten täysistunnossakin saatte puheaikaan on kolme minuuttia. Nyt antaisin puheenvuoron näin alkuun esittelijä Afsanille puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Tack så mycket. Det är roligt att få vara här. Kiitoksia kovasti. On oikein mukava olla täällä paikan päällä. Kertoisin jotain teille siitä, mistä tarkoitus on keskustaa tänään täällä työryhmässä. Kuten kaikki tiedätte, meillä on erittäin kattavat tavoitteet, johon pyrimme. Eli pyrimme saavuttamaan eurooppalaisen oikeusalueen, jossa kaikki jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät työskentelevät yhdessä ja johdonmukaisella ja tehokkaalla tavalla samalla vastavuoroisesti ottaen huomioon kansalliset oikeusperinteet. Tärkeä askel kohti eurooppalaista oikeusaluetta on vastavuoroinen tuomioiden tunnustaminen, mikä vaatii sitä, että ne esteet, jotka voivat olla tämän edellä, poistetaan. Hyvin kattava vastavuoroinen oikeustuomioiden tunnustaminen merkitsee sitä, että kansallisesti jäsenvaltioissa voidaan luottaa toisten oikeusjärjestelmiin ja päätöksiin, jotka näin voivat muodostaa pois perustan sille, että eksekvatuurtoiminto poistetaan. Vastavuoroinen tuomioiden tunnustaminen, jos luottamusta on, voidaan laajentaa koskemaan uusia alueita, esimerkiksi puolisoiden ähm, varallisuussuhteet ja perintökysymykset. Rikosoikeudellisessa yhteistyössä on tehty jo suuria edistysaskelia, kun puhutaan tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, mutta tässä on mahdollista päästä myös pidemmälle. Kysymys voi olla erilaisista päätöksistä eri rikosoikeudellisen prosessin vaiheissa. Kysymys voi olla myöskin hallinnollisista tuomioista, kuten esimerkiksi ähm, uhrien suojelu, todistajien suojelu. Ja jotta voitaisiin päästä eteenpäin näissä tavoitteissa, on tarpeen vahvistaa jäsenvaltioiden välistä luottamusta. Komissio on ehdottanut tässä suhteessa erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kohdistua niihin, jotka toimivat oikeusjärjestelmissä. Toinen tärkeä osa eurooppalaista oikeusaluetta ovat yhteiset standardit. Jäsenvaltioiden lainsäädännön läheneminen tietyissä osin rikosoikeutta täytyy jatkua. Tämä koskee varsinkin törkeitä rikoksia, se koskee törkeää järjestäytyntä rikollisuutta ja rikoksia, jotka kohdistuvat tärkeisiin taloudellisiin etuihin. Yhteiset standardit täytyy ottaa käyttöön, jotta ne voivat suosia siirtymistä kohti vastavuoroista päätösten tunnustamista. Meidän täytyy pohtia myös uutta jäsenvaltioiden säännöstön lähentämistä ehkäpä minimisäännöstön avulla. Eurooppalainen oikeusalue vastavuoroisen tunnustamisen lisäksi ja yhteisen normien lisäksi sen tulee sisältää myös sellaisia normeja, jotka helpottavat yksilöiden oikeuden saatavuutta. Tämä koskee myös niitä esteitä, jotka kansallisella puolella ovat olemassa. Tätä taustaa vasten meillä on tiettyjä keskeisiä kysymysalueita, joita tulisi pohtia erikseen. Ensinnäkin, onko olemassa erityisongelmia vastavuoroisessa tuomioiden tunnustamisessa? Toiseksi, toiseksi millä tavalla vastavuoroista tunnustamista ja luottamusta voidaan vahvistaa? Kolmanneksi, millä tavalla voidaan parantaa yksilöiden pääsyä oikeuskysymyksissä. Ja jään odottelemaan mielenkiinnolla erittäin mielenkiintoista keskustelua. Kiitoksia. Děkuji panu Absanovi. Kiitokset herra Absan Ruotsin parlamentista. Ja nyt sitten johdannon jälkeen Sarkutsi, eh, Puolan, Puolan edustaja, olkaa hyvä. Szanowna pani przewodnicząca, Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Itse tulen maasta, jossa aina ei ole voitu pitää itsestään selvänä oikeuden saamista. On erittäin tärkeää, että kansalaisemme tietävät elämänsä maassa, jossa oikeusvaltioperiaate on perusperiaate ja jossa tuomioistuinten päätökset ovat vastuullisia. Yhä useammat ihmiset nyt huomaavat, miten paljon he hyötyvät yhteisestä Euroopasta, ei pelkästään matkustamisen tai koulutuksen takia, vaan ihmiset käyvät esimerkiksi kauppaa muiden maiden kanssa ja globalisaatio ja internetin käyttäminen ovat pakottaneet yritykset avaamaan palvelunsa monissa maissa. Tukholman ohjelmassa puhutaan oikeuden Euroopasta. Sillä on erityismerkitys niille, jotka omistavat yrityksen. Me haluamme hyödyntää yhteismarkkinoiden potentiaalia ja me haluamme myös täyttää sopimusten vaatimukset ja näin meidän täytyy poistaa tieltä esteitä niin, että voidaan tunnustaa kaikissa jäsenvaltioissa kaikki oikeudelliset päätökset. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin suhteita kolmansiin maihin. Näin me varmistamme sen, että myös omien kansalaistemme edut otetaan huomioon. Meidän täytyy ottaa huomioon myös aikaisemmat kahdenväliset suhteet jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Ja kun tässä nyt yritetään luoda johdonmukaista yhteistä politiikkaa tällä alueella, alalla meidän täytyy myös löytää oikea tasapaino niin, että kansalliset edutkin otetaan huomioon asianmukaisesti. Minä täysin tuen oikeuden päätösten vastavuoroista tunnustamista. Tämä on Euroopan unionissa meidän yhteistyömme perusta. Mutta meidän täytyy myös muistaa, että meidän täytyy kunnioittaa eri jäsenvaltioiden valtioiden erilaisia oikeusperinteitä. Ja tässä kontekstissa minun täytyy todeta nyt, että hieman epäilen sitä, pitäisikö tätä keskinäisen tunnustamisen sääntöä laajentaa niin, että siihen kuuluisivat myös hallinnolliset päätökset. Oletamme, että korkeimmat standardit aina otetaan huomioon toimissa. Ne päätökset, joita hallinnollisissa tapauksissa annetaan, ovat luonteeltaan automaattisempia. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että keskinäinen tunnustaminen on paljon riskialttiimpaa. Jos haluamme poistaa exequator menettelyyn muilla alueilla, joita säännellään yhteisön lainsäädännöllä, Tämä voisi tarkoittaa sitä, että oikeusjärjestelmä Euroopan unionissa toimisi jouhevammin, mutta me, jos me haluamme tämän tehdä, niin meidän täytyy myös kerätä kokemuksia, meidän täytyy keskustella näistä kokemuksista. Ja tämän lisäksi meidän täytyy myös vaihtaa parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Kaikista tärkeintä tässä nyt on keskinäinen luottamus, ja tämä on valtaisa haaste meille kaikille. Hyvä puheenjohtaja, minä tässä juuri lopettelen puhettani. Me luomme lainsäädäntöä ja sitä pannaan sitten täytäntöön. Tämä on valtaisa haaste myös poliitikoille. Haluan, että me asetamme hyvän esimerkin. Tässä meidän täytyy pystyä osoittamaan, että me luotamme toisiimme. Tämä olisi aivan ihana viesti kansalaisillemme, jotka ymmärtävät, että samoja standardeja sovelletaan kaikkialla. Požádám všechny další o dodržování časového limitu. Haluaisin pyytää kaikkia seuraavia puhujia pitäytymään tässä puheajassa. Seuraava puhuja on Alberto Maritati Italian senaatista. Brons z Evropského parlamentu. Prosím, pane Maritati, máte slovo. Sì, grazie, presidente. Cercherò di dire... Kiitos. No niin, toivottavasti saan sanottua vähän enemmän tässä kuin mitä onnistuin täysistunnossa esittämään. Euroopan unioni mielestäni eh, tarvitsee tiukempaa aikataulua, sillä nyt ollaan myöhässä, kun ajatellaan ohjelmaa, jonka itse määrittäisin eh, järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseksi ohjelmaksi, eli tällä puolustetaan kaikkien kansalaisten oikeuksia Euroopassa. Ja nyt ei ole syytä lähteä enää analysoimaan eh, rikollisuuden luonnetta, sillä on kansainvälinen luonne aina vain laajemmin ja laajemmin. Eli ei toistoa enää tarvita siihen liittyen, mitä Euroopassa voi tapahtua eh, silloin, jos eh, kansainvälinen rikollisuus siirtyy kaikille alueille Euroopassa, myös kaupallisesti ja taloudellisesti kehittyneimmille alueille. Näinhän jo tapahtuu. Rahanpesu saastuttaa talouttamme edelleenkin enenevässä määrin. Eli on reagoitava todellisesti, ei vain teoreettisesti, ja tarvitaan elimiä, jotka jo on määriteltykin tai niitä on testattu jäsenmaissamme, ainakin Italian osalta voin näin sanoa. Tai sitten on Euroopan tasolla jo todettu, että näitä voitaisiin hyödyntää suositusten ja eh, näkemysten eh, yhteydessä. Eli tarvitaan todellista poliittista eh, poliisivoimien yhteistyötä, koska kansainvälinen rikollisuus todellakin on kansainvälistä luonteeltaan jos Kalabriassa, Etelä-Italiassa eh, tapahtuu viiden henkilön tekemä rikos, niin sitä voidaan sitten seurata aina Saksaan saakka. Ja jos esimerkiksi ajatellaan kokainivälitysketjua Al- Albaniasta lähtöisin olevaa, niin sitä voidaan sitten ketjua seurata eh, ja näin eh, päästä sitten jäljille aina pohjoista Eurooppaa myöten. Eli tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, todellista sellaista. Poliisiyhteistyötä Europol on olemassa, mutta se ei kuitenkaan riitä. On määriteltävä uudelleen se, eh, mitkä ovat toimivaltuudet. Eurojust nykyisellään on saatava koordinoinnin keskiöön tarvitaan tietopankkia, Euroopan laajuista sellaista. Tarvitaan myöskin oikeudellista menettelyä, e, joka hoidetaan mahdollisimman koordinoidusti. Eli tässä ei suinkaan nyt haluta jäsenmailta riisua toimivaltuuksia tai riippumattomuutta, vaan tarkoitus on ainoastaan vahvistaa ponnistuksia jäsenmaatasollakin. On taisteltava todellisesti ja vakavasti nimenomaan aikaviiveitä vastaan ja on myöskin epäilijöiden mielet saatava muuttumaan. Tällä vahvistetaan ei pelkästään Eurooppaa, vaan myöskin kaikkia sen jäsenmaita. Eli siis Euroopan tietopankkia tarvitaan, Eurojustin roolia on vahvistettava, jotta näille järjestöille ja elimille saadaan mahdollisimman laajat valtuudet. kun määritellään toimivaltuuksien rajoja, määritellään myöskin vastuun rajoja. Ja äsken tässä mainit, unohdin mainita Euroopan yhteisön tuomio, tuomioistuimen ja syyttäjän viranomaisen on selvää, että sen rooli on myöskin huomattava ja tarvittaisiin <clears throat> yhteistyötä nimenomaan tämän elimen ja sitten kansallisten syyttäjäviranomaisten välillä. Eli on tärkeää, että näille elimille annetaan riittävät toimivaltuudet toimia ja riittävä vastuunkanto mahdollistetaan. Eli siis eh, jäsenmaatasolla on toimittava, mutta komissio ei myöskään saa omaa rooliaan unohtaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Andrew Bronze, parlamentin jäsen. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Joskus ajatellaan, että yhteisellä kauppa-alueella täytyy olla myös yksittäinen oikeusjärjestelmä. Minusta se on ihan väärin. Yhdistynyt kuningaskunta olisi toiminut aivan mainiosti, vaikka siinä on kolme erilaista järjestelmää. Sopimusoikeudessa täytyy vain päättää siitä, missä, mitä järjestelmää sovelletaan. Perintöoikeudessa taas katsotaan sitä, missä henkilö asuu, ja se ei taas liity kansalaisuuteen. asiakirja, joka täällä on ollut jaossa kolmessa eri valiokunnassa, ottaa esille sen, että meillä pitäisi olla yksittäinen sopimusoikeus Euroopan unionissa. Minun mielestäni Britannian sopimusoikeus on asteittain kehittynyt 400 vuoden ajan, eikä pelkästään asteittain, vaan ihan konkreettisesti oikeustapauskäytännön pohjalta. Se, että se nyt korvattaisiin yhdellä kodipyörällä järjestelmällä olisi kyllä meidän äänestäjimme mielestä aivan kammottavaa. Samassa paperissa ehdotetaan myös, että meillä olisi yhteinen rikosoikeusjärjestelmä. Tätä ei sanottu suoraan, mutta vihjattiin kuitenkin. Se merkitsi sitä, että poistettaisiin kilpailevat järjestelmät, järjestelmät, jotka johtavat nopeisiin oikeudenkäynteihin ja samalla maksivoivat syytetylle oikeudenmukaisuuden niin tällaiset järjestelmät poistettaisiin. Britannian järjestelmä tai Britannian äänestäjät olisivat aivan järkyttyneitä, jos näin tehtäisiin. En usko, että yhteinen kauppa-alue johtaa siihen, että meidän täytyy puuttua maidemme suvereniteettiin ja niiden oikeusjärjestelmien suvereniteettiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Slovnik Slovenian parlamentista. Olkaa hyvä. Spoštovane kolegice in kolegi, Kiitoksia. Slovenian tasavalta suunnittelee monivuotista ohjelmaansa vuosien 2010-2014 osalta. Olemme toimineet aktiivisesti tähänkin asti ja ensimmäiset askeleet tehtiin Slovenian ja Portugalin puheenjohtajuuskausilla eh, Future-ryhmän puitteissa. Keskusteltiin tavoitteista, kun puhutaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta. Porturos-asiakirjassa sitten eh, esiteltiin suuntaviivoja tulevaisuudelle. Erityisesti oikeudellinen suojelu nousi esiin. Katsottiin, että vastavuoroisen tunnustamisen periaate olisi erittäin tärkeä. Alkuperämaan tuomioistuimen on tehtävä ennakkopäätös ja tämä vaatii vastavuoroista luottamusta ja on mahdollistettava myöskin eh, päätösten vapaa liikkuminen jäsenmaiden välillä. Ja jotta tähän päästäisiin, tarvitaan jonkinlaiset toiminnan perusteet. Esimerkiksi oikeusavun käyttö ja sitten eh, tuomioiden harmonisointi oikeudellisissa kysymyksissä – on nyt pyritty pääsemään eroon eksekvatuurimenettelyistä tai muista menettelyistä, jotka saattavat haitata tuomion esittämistä eh, toisessa valtiossa. Koska konseptuaalisia eroja jäsenmaiden välillä on, niin tarvitaan riittävän pragmaattista lähestymistapaa on toimittava johdonmukaisesti ja kunnioitettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Tämän lisäksi vastavuoroisen luottamuksen lisäämistä äh, parantavat toimet on huomioitava esimerkiksi äh, standardien kehittely, tulkinta, oikeus. Slovenia tukee neuvoston puitepäätöstä – liittyen tulkinta oikeuteen silloin, kun puhutaan pienistä poikkeamista. Ilmoitusoikeudet ja niin edelleen ovat asioita, jotka on huomioitava. Koulutustoimenpiteet, niitä tarvitaan, ja myöskin verkostoituminen rikosoikeudellisissa käsittelyissä on tärkeää, että seurajustin rooli nimenomaan korostuu. Koulutustoimia tarvitaan myöskin siinä, kuinka tiedotetaan muiden maiden oikeudellisista järjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Kiitos. Děkuji eh, panu Slopnikovi. Kiitoksia. Kiitokset teille, herra Slopnik. Ja seuraavaksi puhujalistalla on Lordi Bonus ja hänen jälkeensä Liettuan parlamentista Julius Savataskas. Možnost se ještě přihlásit buď písemně a nebo poté přímo z pléna. Děkuji. Takže slovo má Lord Bonus. No ja voitte edelleen pyytää puheenvuoroa joko kirjallisesti tai pyytämällä sitä suoraan. Toivottavasti sallitte sen, että puhun tässä istuallani, koska tämä on työryhmä ja parhaiten teen työtä istumalla tässä. Minäkin tuen Euroopan turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Ja se, mitä nyt tulen sanomaan, sen pitäisi kuitenkaan haastaa tätä. En usko, että Eurooppa on pelkkä kauppablokki. Se, mitä me yritämme saavuttaa tässä Tukholman ohjelman kautta, on aivan täysin ihailtavaa. Mutta niin kuin aikaisemmin jo tänään täysistunnossa sanoin, minä uskon vahvasti, että tämä ohjelma tarvitsee prioriteetin asetusta. Ja tässä työryhmässä meidän e, me käsittelemme yks, e, yleisiä asioita. Mielestäni voidaan tehdä erityisiä toimia, jotta voidaan vahvistaa kansalaisten oikeuksia Euroopassa. Joitain niistä tänään iltapäivällä on jo mainittukin. Esimerkiksi eksekuatan poistaminen. Kaksi ihmistä, jotka yrittävät rajat ylittävästi saattaa asian tuomioistuin käsittelyyn, hyötyvät tässä. Heidän oikeutensa toteutuvat samalla tavalla Euroopan laajuisesti. Ja tämä on jotain meidän pitäisi tukea ja me, mitä meidän, me tavoittelemme, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tässä nyt harmonisoidaan äh, rikoslainsäädäntö. Ongelmana tässä nyt mielestäni on se, että kun meillä on ohjelma, jossa on erityispiirteet, erityismääräyksiä, jo, no muutama esimerkki tässä nyt, äh, jotka annoimme. Usein tupamme suuntaamaan kohti yleisiä asioita. Me ryhdymme puhumaan äh, perintökysymyksistä, testamentista. Tästähän meillä on jo komission ehdotus. Tähän liittyy erityispiirteitä. Euroopan ö, perintötodistus olisi erittäin tärkeä rajat ylittävästi. Se olisi hyvin hyödyllinen ja rahasäästävä saavutus kansalaisten silmissä. Mutta joidenkin asioiden vieminen eteenpäin komissioehdotuksen mukaisesti on äärimmäisen hankalaa 87 jäsenvaltion Euroopan unionissa, jossa oikeusjärjestelmät ovat erilaisia. Ja tietysti meillä kaikilla on paineita maahanmuuttokysymysten ja järjestäytyneen rikollisuuden ratkaisemiseksi. Nämä ovat asioita, joita ei nopeasti voida hoitaa. Meidän pitäisi tässä nyt yrittää löytää käytännön toimia, joilla voidaan auttaa ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässään, jokapäiväisessä päivässä liiketoimissaan. Annoin teille muutaman esimerkin tässä ja uskon, että on muitakin esimerkkejä. Näiden työryhmien pitäisi tarkastella näitä nimenomaisia tapahtuja ja suositella niiden pohjalta ratkaisuja sitten täysistunnolla. Děkuji moc eh, za ty připomínky, Lordu Bounimu. Kiitos eh, näistä kommenteista. Ja sitten viimeisenä puhujana Sabataskas eh, Liettosta, olkaa hyvä. Kiitos, gerbimi Kiitos. Kiitos. Ohjelma painottaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen tärkeyttä. Mekin sitä tuemme. Kun ajatellaan siviilijuttuja, on erittäin tärkeää, että ne voidaan hoitaa ilman välikäsittelyvaihetta. Meidän mielestämme on hyvä, jos eksekvatuurimenettely voidaan poistaa. Varsin usein eh, sitä jäsenmaissa vaaditaan ennen kuin toisen jäsenmaan tekemät päätökset voidaan täytäntöön panna. Tässä on kuitenkin eh, lainvälitä sääntöjä eh, tarkasteltava ja muitakin oikeudellisia kysymyksiä, esimerkiksi perintöoikeuteen liittyen ja ero avioero lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että hallinnollisissa kysymyksissä vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta voitaisiin noudattaa ja soveltaa ainakin joissain hallinnollisissa jutuissa. on pyrittävä poistamaan esteitä, joita vielä on vastavuoroiselle tunnustamiselle olemassa. Ja tarvitaan toimivia välineitä, aitoja välineitä ja tietysti valvontaakaan ei saa unohtaa, kun näistä välineistä puhutaan. On tärkeää myöskin, että edistytään lain valinta kysymyksissä ja siviili- ja kauppa oikeudellisissa kysymyksissä on tarkasteltava sitä, minkälainen olisi sopivin sanamuoto. Conflict of law-kysymyksiä ei aina välttämättä voi koordinoida ja siksi sanamuotoa on syytä vielä tarkistaa. Siviilimenettelyssä voidaan ajatella vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen noudattamista, mutta en tiedä, onko mahdollista ajatella sisäisten sääntöjen yhtenäistämistä. Haluaisimme, että tätä kohtaa eh, sanamuodon osalta hieman selkiytettäisiin. Sopimusten, sopimussuhteiden suojelu on tärkeä kysymys. Emme haluaisi mennä mm, materiaalisten sääntöjen harmonisointiin, kun sopimusoikeudesta puhutaan. On myöskin tärkeää taistella kansainvälistä rikollisuutta vastaan ja tällöin pitää eri tavoin huoli myös uhrin oikeuksista. Syytöstoimet ja toisaalta vahingon korvauskysymykset ja nämä kaikki tulisi hoitaa. Nämä säännökset tulisi muotoilla – siten, että jäsenmaille jäisi enemmän harkintavaltaa. Ainakin jäsenmaiden oikeudelliset periaatteet tulee huomioida niitä kunnioittaa. Kiitos. Děkuji za to vystoupení a ještě se... Kiitoksia. Tadeusz Swiftka Euroopan parlamentista on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä lämpimästi mahdollisuudesta saada käydä näkemysten vaihtoa siitä, millä tavalla voidaan rakentaa yhteistä Euroopan unionin oikeusaluetta. Tämä on aivan erinomainen tilaisuus saada tietoa siitä, mitä kansallisessa parlamentteissa asiasta ollaan mieltä. Kun työskentelemme oikeusasian valiokunnassa, jonka jäsen siis olen, useinkaan emme tunne näitä taustoja ja olen myös esittelijänä Euroopan parlamentissa Bryssel 1 asiakirjan tarkistuksessa. Se koskee so- sopimus- ja siviilioikeudellisia kysymyksiä. Kaikki tänään kuulemani on erittäin tärkeää minulle sitten, kun kirjoitan tämän kertomuksen, siis mietinnön. Ja samalla haluaisin jakaa kanssanne omia näkemyksiänne. Ensinnäkin olen täysin vakuuttunut siitä, että tarvitsemme enemmän kuin koskaan aiemmin dynaamista yhteistyötä, kun pyrimme rakentamaan yhteisön oikeuskulttuuria. Olemme kuulleet erilaisista oikeudellisista perinteistä eri jäsenvaltioissa ja on tietysti selvää, että meillä onkin eroja välillämme. Ymmärrän myös sen, että se millä tavalla järjestelmät toimivat eri maissa on myöskin erilaista. Joten se luottamus, joka meillä on toisiamme kohtaan, ei ole sataprosenttista. Jos haluamme Tukholman ohjelman onnistuvan, niin meidän täytyy silloin tehdä ponnistuksia Eihän se ole suinkaan ensimmäinen pyrkimys tällä alalla. Jos haluamme ohjelman toimivan, niin meidän täytyy silloin rakentaa tätä yhteistä luottamusta. Haluaisin esittää teille pyynnön teille kansallisten parlamenttien jäsenille, että kun työskentelette omissa jäsenvaltioissanne, niin muistaisitte, miten tarpeen on se, että meidän täytyy saada rakennettua myös yhteisössä oikeuskulttuuria. Ja tässä erityisen tärkeää on täytäntöönpano. Kysymys ei ole pelkästään laadusta, vaan täytäntöönpanon vauhdista silloin kun puhutaan kun puhutaan eurooppalaisesta toiminnasta. Ja monet maat eivät esimerkiksi täytäntöönpane säännöksiä nopeasti verrattuna toisiin, mikä sitten puolestaan vesittää kansalaistamme luottamuksen Euroopan unioniin. Exequatur-menettelyn poistamisesta sitten toteaisin, että olette poistamisen kannalla. Minusta se saa järjestelmämme toimimaan jouhevammin. Se lyhentää koko menettelyä kansalaisillemme ja odotusajan lyheneminen on erityisen tärkeä asia. Mutta kuten olen kuullut monilta jäsenvaltioiden hallituksilta, niin me tarvitsemme tietynlaista valvontaa. Meidän täytyy valvoa sitä, millä tavalla päätöksen täytäntöönpanon ja sitten tuota täytäntöönpano- ja valvontajärjestelmää täytyy kehittää. meillä on valtavia eroja oikeusjärjestelmien välillä. Voi mainita esimerkiksi Britannian järjestelmän, joka eroaa Manner-Euroopan järjestelmästä voimakkaasti. Siitä huolimatta sen ei tulisi missään tapauksessa pysäyttää työtämme, kun pyrimme saada järjestelmä toimimaan paremmin tai kun pyrimme harmonisoimaan sitä. Emme tietenkään halua tehdä siitä yhdenmukaista, vaan paremmin toimivan. Tämä ei merkitse sitä, että samasta rikoksesta pitää määrätä sama yhdenmukainen rangaistus. Mutta tietyillä aloilla, esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, voisimme tietysti harkita yhdenmukaisempia menettelyitä. Ja kun puhutaan ulkorajoista, ihmiskaupasta, huumausaineiden kaupasta, niin silloin meidän täytyy täytäntöönpanna ja nopeasti sittenkin yhteisiä ratkaisuja. Meitä täytyy puhua tästä asiasta ja olen varma, että meillä on paljon yhteistä. Jos muistan oikein, niin todennäköisesti noin vuosi sitten kävimme valtavan laajan keskustelun siitä, millä tavalla rangaistaan ympäristörikoksista. Keskustelu oli tuolloin kovin kiihtynyttä puhuttiin siitä, millä tavalla eri jäsenvaltioissa annetaan rangaistuksia. Ja silloin argumentoitiin, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat eri säännöksiä ja niin edelleen. Siitä huolimatta kuitenkin onnistuimme pääsemään yksimielisyyteen, jonka kaikki kykenivät hyväksymään. Mikä osoittaa tietysti sen, että jos todella haluamme, voimme löytää yhteisen ratkaisun. Jos tahtoa löytyy, niin silloin löytyy myöskin tapa toteuttaa se. Ja siksi vetoan teihin, koska me emme kokoonnu usein, vaan vain kerran vuodessa, niin vetoan teihin, että lisäämme yhteistyötä kansallisten parlamenttien valiokuntien ja meidän oikeusasian valiokuntamme välillä. Tämä on myös se vaatimus, joka meille on esitetty, kun on puhuttu Lissabonin sopimuksesta, joka nyt aivan piakkoin tulee voimaan. Jos haluamme saada hyviä lakeja, niin näin täytyy tehdä. Děkuji eh, za to vystoupení a... Kiitokset eh, puheenvuorostanne. Ja nyt sitten eh, Manesta Vika saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Sallikaa minun nyt aloittaa sanomalla, että olen yhtä mieltä tässä oikeusasioiden valiokunnan koordinaattorin Herr Swiflan kanssa siitä, että me tarvitsemme tällaisia tapaamisia. Yhteistyö parlamentin jäsenten välillä on aina hyväksi. Ja vielä enemmän nyt, kun Lissabonin sopimus, joka hyvin pian astuu voimaan, tulee lisäämään Euroopan parlamentin ja ensimmäistä kertaa kansallisten parlamenttien roolia. Ja tämä yhteistyö on kahdenvälistä. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Olen 18 vuotta ollut mukana Kosakin kokouksissa. Siitähän on hyötyä monissa asioissa, paitsi ei tässä. Me olemme tässä keskustelemme täällä asiantuntijoiden välillä. Kosakhan on mielenkiintoinen, mutta siellä puhutaan hyvin yleisellä tasolla. David Martin on ehdottanut jotain mielenkiintoista ja tätä tullaan käsittelemään ensi viikolla täysistunnossa. Ja me tulemme tämän kautta jollakin tapaa helpottamaan tällaisia kahdenvälisiä kontakteja. Ja tässä nyt on tällainen avoin kutsu kansallisten parlamenttien jäsenille kansalaisoikeuksien ja vapauksien valiokuntaan tulemaan keskustelemaan meidän kanssamme asioista, jotka meitä kaikkia kiinnostavat ja joihin meidän täytyy löytyä, löytää vastauksia. Niin kuin aikaisemmin sanon, sanoin, me olemme parlamentaarikkoja ja meidän tavoitteenamme on parantaa kansalaistemme elämää. Täytyy löytää vastauksia silloin, kun on olemassa ongelmia. Kenties vastauksia resursseja ei, ei enää riittävän hyvin löydetä kansallisvaltioiden tasolla. Näin on tapahtunut monella eri alalla, maataloudessa, ympäristössä ja sitten on myös niitä asioita, jotka liittyvät oikeudellisiin kysymyksiin. Ja se, että että uskottaisiin, että Euroopan unioni ja aikaisemmin Euroopan yhteisöt eivät ole mitään muuta kuin suurin markkinapaikka, niin eihän tämä nyt ole enää totta. Ei tämä myöskään perus perustajaisienkään ajatuksissa ollut, että jäädään pelkästään tähän, vaan heidän mielissään oli jo jotain poliittistakin. Ja meidän täytyy mennä eteenpäin niin, että voidaan pikkuhiljaa tehdä eri alueilla uusia asioita. Ajatellaan nyt vaikka Berliinin muurin kaatumista. Se, sen kautta tehtiin valtaisesti politiikkaa. Ei voida pelkästään jämähtää siihen, että ensin hoidetaan sisämarkkinat ja sitten yhteisvaluutta vaan katsotaanpa nyt sitä kehitystä, mitä on tapahtunut esimerkiksi, kun ajatellaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka vielä on ihan lapsen kengissä. Oikeus- ja sisäadion osalta on tehty valtaisesti jo tähän mennessä. Tampere oli äärimmäisen tärkeä ja saapa nähdä, mitä Tukholma nyt sitten ehdottaa. Kenties tässä ei päästy niin pitkälle kuin haluttiin, mutta tässä on aina paljon riippuvaisuussuhteita. Öö, täytyy miettiä, milloin voidaan kaasuttaa, milloin täytyy laittaa vähän pakkia päälle. Ja Tukholman ohjelma astuu kuvaan hetkellä, jolloin Lissabonin sopimus on astumassa voimaan ja koko tämä oikeus- ja sisäasiakenttä ei ole enää kolmannessa pilarissa, vaan se tulee eri tavalla nyt mukaan erityiskysymysten kautta. Olen vahvasti yhtä mieltä Lordi Onsin kanssa. Mehän olimme yhdessä tekemässä perusoikeuskirjaa. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy nyt tunnistaa niitä asioita, joiden osalta me voimme tehdä jotain jo nyt. Ja esittelijä on näitäkin tuonut esille ja mielestäni todella meidän täytyy mennä eteenpäin. Mutta mitä muuhun tulee, niin täytyypä hieman miettiä sitä, mitä Tukholmassa sitten loppujen lopuksi meillä on käsittelyssä. Me puhumme Tukholmasta paljon, mutta emme me vielä tiedä, mihin sopimuksiin siellä neuvosto pääsee, Euroopan neuvosto pääsee. Mutta kun nyt muistetaan, että pidämme mielestämme sen, että Euroopan unioni antaa lisäarvoa kansalaisten elämään, niin minä uskon, että me voimme tehdä hyvin paljon. Ja tämän päivän keskustelu toivoisin, että tämä keskustelu tänään olisi niin kuin Casablanca-elokuvan viimeinen, viimeinen kohta. Eli tämä voisi olla ihanan seikkailun alku, hyvän ystävyyden alku. Toivottavasti tämä nyt on kauniin ystävyyden alku, niin että me voimme keskustella täällä sellaisista ongelmista, joita kansalaisillamme on. Te johdatte erittäin hyvin, rouva puheenjohtaja, tätä keskustelua. Ja děkuji samozřejmě. Mě těší ta pochvala. Děkuji, děkuji za ta slova. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoistanne. Nyt haluaisin tiedustella, haluaako täällä joku käyttää vielä puheenvuoron. Niin siellä joku käsi nousee pystyyn. Kuka olette? Manuel Alvendea. Juan Manuel Alvendea. Olen oikeusasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja Espanjan kongressista. Haluaisin esittää muutamia huomioita aiheista, jotka huolestuttavat minua ja jotka ovat erittäin tärkeitä. Espanjassa on paljon alaikäisiin kohdistuneita rikoksia tapahtunut ja meidän täytyisi näin pyrkiä yhdistämään rikoslainsäädäntöä, mitä tulee alaikäisiin rikollisiin ja alaikäisiin kohdistuneisiin rikoksiin pitäisi esimerkiksi yhtä lailla kohdella vanhempien vastuuta, myös rikosoikeudellista vastuuta näissä tapauksissa. Kenties olisi hyvä myös yhdenmukaisella tavalla säännellä tiettyjen velvoitteiden täyttämisrikkomuksia. Ajatellaan nyt vaikka tässä avioliiton talousjärjestelyjä tai ero, avioerokysymyksiä. Ja viimeiseksi vielä haluaisin todeta tässä, että meillä pitäisi, meidän pitäisi ponnella, ponnistella yhteisen maahanmuuttopolitiikan puolesta. Eri toteen meillä pitäisi olla kaikkien maiden taholta hyvin tiukkaa laittoman maahanmuuton valvontaa. Peter. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tämä rinnakkaispuheenjohtaja nyt tässä kyllä houkutteli minua sanomaan vielä jotain muutakin. Aiempi puhuja puhui harmonisoinnista. Ja ihan kaikella kunnioituksella. Se onkin se ongelma, mikä meillä on edessämme, kun puhutaan esimerkiksi avio-oikeuteen liittyvistä omistussuhteista – ja sen mahdollisista lyhyen aikavälin hyödyistä. Uskon, että vaikka se olisikin hyvä tavoite, niin näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Tätä oikeastaan yritin sanoa aiemmin. Me haluamme löytää yksityiskohtia, jotka mahdollistavat tämän. Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että me voisi tutkia muita toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy asettaa asia, etusijalle ne asiat, joita voidaan hoitaa lyhyellä aikavälillä. Ja jos voin todeta tämän nyt yhdelle kollegalle, joka viittasi suoraan yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin toivottavasti minua nyt ei ole tulkittu niin, että sanoisin, että me olemme Tukholman vastaan. Me olemme kovin, kovasti Tukholman ohjelman puolella. Mutta ei ole realistista olettaa, että monet niistä asioista, joihin haluamme yhteisen ratkaisun, eivät olisi erittäin vaikeita, ettei niin kuluisi paljon aikaa. Ja ne vaativat 27 jäsenvaltion lainsäädännön harmonisointia. Se, että kuning- kuningaskunta on äh, common law niin tietysti tekee asiasta vielä hankalamman. Harmonisointi on yhä vaikeampaa ja siitä syystä vastavuoroisen tunnustamisen painottaminen, prosessioikeuden ö, äh, tarkastelu ovat yksittäisiä asioita, joissa näin voidaan tehdä. Ne eivät ole pelkästään siis tavoitteita. Jistě máte pravdu. Kiitokset. Olette varmaan oikeassa. Täällä on vielä yksi puheenvuoro, puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Przepraszam, że raz jeszcze zajmuję... Niin puheenjohtaja, pahoitteluni, että pyydän tässä puheenvuoroa mutta meillä on kuitenkin kokousaikaa kello 19 ja kello on tässä vasta vähän yli kuusi. Eli ehkä voimme vielä hieman jatkaa tätä keskustelua. En oikein ymmärtänyt eh, äskeistä puheenvuoroa siten, että kollega vastustaisi Tukholman ohjelmaa, enkä itsekään tätä tarkoittanut, vaan nimenomaan viittasin epäileviin ääniin, jotka käyttivät puheenvuoroja esimerkiksi täysistunnossa ja vastustivat tällaisia yhteisiä ratkaisumalleja. Itse toteaisin, että ei tämä minua häiritse päinvastoin. Mä vain kannustaa miettimään yhteisiä ratkaisumalleja. Ja sitten Espanjan kollegoille. No niin, odottelemme mielenkiinnolla jännittävän Espanjan puheenjohtajuuskautta ja kokouksista varmasti tulee äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja sitten eräs seikka, jota en äskeisessä puheenvuorossani esiin nostanut, vaikka tärkeä asia onkin, eli miltä näyttää Euroopan parlamentin rooli silloin, kun puhutaan tuomioiden tunnustamisesta. Sellaisessa tapauksessa, jossa eh, jäsenmaat ovat saaneet sovun aikaan ja monopolirooli saadaan EUlle, eli siis yhteisö oli, olisi yksinomaan toimivaltainen. Viime vaalikauden loppupuolella käsiteltiin lausuntoani, jonka yhteydessä todettiin, että tarvittaisiin vielä hieman lisäaikaa. Ehkä ei kuitenkaan puhuta useammasta, kovinkaan useasta vuodesta, mutta että joissain tapauksissa kuitenkin jäsenmaat voivat tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa silloinkin, kun sopimuksen sisältö on sellainen, että toimivaltuudet olisivat yksinomaan yhteisöllä. Eli tämä olisi osoitus siitä, että kaikilla osa-alueilla yhteisön ei tulisi puhua 27 jäsenmaan tai vielä enemmänkin jäsenmaan äänellä tulevaisuudessa. Eli tietyissä yksittäistapauksissa edelleenkin tulee olla mahdollista sopia yhden jäsenmaan ja kolmannen jäsenmaan välillä tai sitten yhteisön ja kolmannen jäsenmaan välillä. Tällainen on toivottavaakin, sillä kun tarkastellaan erityisiä esimerkiksi maantieteellisiä tai historiallisia aspekteja, niin on erittäin tärkeää, että kahden väliset sopimukset saattavat tulla kysymykseen tulevaisuudessakin, vaikka Euroopan unionilla toimivaltuudet olisikin. On erittäin tärkeää siis toimia riittävän pragmaattisesti, kun mietitään sopivia ratkaisumalleja. Eli yhteisö oikeus toivottavasti eh, tulee olemaan sellainen, että kansalaiset voivat sitä myöskin tukea tähän edenevässä määrin. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Alberto Martaatille Italiasta. Grazie Presidente, io non voglio abusare. Niin, no niin, en halua nyt kokeilla kollegoiden kärsivällisyyttä, mutta kun tässä nyt vähän aikaa vielä on jäljellä, niin haluaisin erään toiveen esittää meille ja puheenjohtajalle. Kun nyt tätä uutta yhteistyötä työmuotoa suunniteltiin eh, hyvin edellisen eh, sopimuksen puitteissa, niin tällöin nimenomaan puhuttiin kansallisten parlamenttien ja yhteisöparlamentin yhteyksen tärkeydestä. Kun sisältöä on käsitelty korkeammalla poliittisella tasolla, tällöin tärkeitä siviilioikeuteen liittyviä kysymyksiä, eh, maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, alaikäisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä esiin nostettiin. Ja kysyisinkin seuraavaa. E, mitä vaikutuksia tällä lisäpanoksella nyt on? E, mitä syntyy näiden keskustelujen pohjalta. No en nyt odota tähän kysymykseeni välitöntä vastausta, mutta jos tämä nyt olisi uusi alku, niin voisi olla hyvä, jos parlamentin sisällä eh, perustettaisiin jonkinlainen ryhmä käsittelemään näitä kysymyksiä takaamaan se, että eh, jatkoakin seuraa näille keskusteluille, koska muutoin eh, tämän tyyppisiä kokouksia tullaan aina pitämään, jossa kokemuksia ynnä muita vaihdetaan, mutta sitten ei tiedetä mitään siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut täällä. Eli voisi olla hyvä virtaviivaistaa strategiaa eh, sen takaamiseksi, että panokset todellakin aiheuttavat myöskin todellisia tuloksia. Eli ryhmiensä ja valiokuntiensa kautta. Olisi tärkeää, että jäsenet tiedottaisivat muita sitten siitä, mitä parlamentti ja sen erityisvaliokunta on mieltä näistä prioriteeteista, eh, joita on käsitelty. Eli mitä eh, kysymyksiä käsiteltäisiin yhteisesti ja mitkä katsottaisiin sitten sellaiseksi, sellaisiksi kysymyksiksi, joiden käsittely ei olisi äärimmäisen tärkeää. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, Haluaisin itsekin kommentoida tätä kysymystä. Uskoakseni olemme varmaan kaikki samaa mieltä siinä, että oikeus ja oikeuspäätösten täytäntöönpano ja kansalaisten turvallisuus on meille kaikille erittäin tärkeää. Tätä kansalaiset meiltä odottavat. Ja he odottavat tätä myös Euroopan unionista. Meidän vastuullamme on löytää tapoja taata kaikki tämä. Tukholman ohjelma on ehdottomasti hyvä väline. Ja haluaisin jatkaa myös siitä, mitä edustaja Mari Taati totesi. Ja sanoa, että me tarvitsemme todellakin sellaisen rakenteen, joka voi kehittyä edelleen Mainitsin jo Kosakin. 20 vuotta kokemusta Kosakin parista kertoo meille sen, että kun keskustelemme asioista eri valiokunnissa, parlamenttien Euroopan asioiden valiokunnissa tässä tapauksessa, niin kun kansalliset parlamentin jäsenet näistä asioista keskustelevat, niin me voimme todellakin löytää yhteisiä näkemyksiä ja pyrkiä löytämään tapoja, joilla avulla voimme päästä yhteisiin tavoitteisiin. Uskoakseni oikeudenvapauden ja turvallisuuden alue ansaitsee pysyvän rakenteen, aivan kuten Kosakissa on. Sellaisen rakenteen ja alustan, jonka avulla voimme löytää yhteisen pohjan viedä näitä asioita eteenpäin. No nyt antaisinkin sitten mielelläni puheenvuoron esittelijällemme, jotta hän tekisi yhteenvedon tähän asteista keskustelusta. Kiitoksia. Voin todeta näin alkuun, että hyvin pitkälti ollaan yksimielisiä tavoitteista, joiden avulla poistetaan eksekvatuurimenettely, vaikka joitakin kysymyksiä tietysti pitää ratkaista, niin kun sinne asti päästään. On esitetty erilaisia näkemyksiä sen suhteen, että saattaa olla erilaisia tapoja tehdä hallinnollisia ratkaisuja eri maissa ja voi olla erilaisia ongelmia tietyn tyyppisissä ratkaisuissa. Samalla ollaan myös hyvin pitkälti yhtä mieltä tästä asiasta ja halutaan mennä vielä pidemmälle. Täällä puhuttiin jopa harmonisoinnista ja mainittiin eri oikeusalueet. mä Olen tässä erityisesti kirjannut ylös perheoikeuden, joka varsinkin kun tarkastellaan kansallisia perinteitä, niin voi tarjota erityisiä ongelmia. Se, että olemme keskittyneet exequatur-menettelyyn, johtuu siitä, että olemme pitäneet sitä luonnollisena – askeleena, kun haluamme siirtyä tähän suuntaan, riippumatta siitä, mihin sitten joudumme loppuvaiheessa. Asia on siinä, niin, että kun oikeusjärjestelmät lähestyvät toisiaan eri näkökulmissa ja eri eurooppalaiset maat lähestyvät toimis, toisiaan, niin silloin on luonnollista, että keskustelemme uusista askelista edetä. No sitten ihan konkreettisesti, kun puhutaan eksekvatuurimenettelyn poistosta, niin meidän täytyy keskustella myös oikeusturvasta. Tässähän on erilaisia perinteitä eri jäsenvaltioissa, mutta olemme tässäkin suhteessa siis lähestymässä toisiaan, toisiamme. Niin, näin olin oikeastaan nyt ajatellut tekeväni yhteenvedon tästä keskustelusta. Děkuji také našemu panu zpravodaji a dnes... Kiitos. Ja ennen teknisluontoisia kommentteja annan vielä puheenvuoron Mendes de Vicalle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. esittelijä tiivisti oikein hyvin käydyn keskustelun. Toivottavasti huomenna ja sitten, kunhan ää, päätelmiä pääsee laatimaan, niin toivottavasti hyvän viinin nauttiminen täällä ei haittaa päätelmien laatimista. No niin, Italian senaatin kollega nosti tässä esiin myöskin tärkeitä kysymyksiä ehkäpä päätelmät voitaisiin todellakin muotoilla siten, että institutionalisoitin jollain tavalla tämän tyyppiset kokoukset, ettei niitä irrallisina järjestettäisi, vaan saataisiin niille jatkuvuutta. Ehkäpä loppupäätelmiinsä voisitte ehdottaa eh, sitä, että saataisiin jollain tavalla institutionaalisen muotoon nämä kokoukset. No niin, Espanjassa on sanonta, että lyhyessä virsi kaunis, niin päätänpä puheenvuoroni tähän. Kiitos. Také se těším na shledání. Děkuji panu. Kiitoksia. Minäkin odotan ilolla näkeväni teidät huomenna. Kiitokset herra Menteste Viiko, kiitokset hyvä esittelijä, kiitokset, että annoitte oman rakentavan panoksenne tähän keskusteluun. Haluaisin myös kiittää tulkkejanne. Ja kiitos heidän me pystymme ymmärtämään toisia. Me haluaisimme muistuttaa teille, että seuraava kokouksen, seuraava kohta esityslistallamme on illallinen kello 19.15 ja Euroopan parlamentin puhemies Jesse Busa sen tarjoaa Henry Spark rakennuksessa. Kun lähdette täältä, kääntykää oikealle ja menkää alakertaan. Kiitokset ja hyvää illanjatkoa.